Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich Hyvät äh, naiset ja herrat, äh, toivotan teille oikein hyvää huomenta. Istunto on jälleen avattu. Ja siirrymme suoraan esityslistan ensimmäiseen kohtaan, jossa on neuvoston ja komission julkilausumat EUn ja jäsenvaltioiden toimista Syyrian konfliktista, seuranneesta pakolaistulvasta ja sen hallinnoimiseksi. Ensin saa puheenvuoron neuvoston edustaja, ministeri Leskovicius. Olkaa hyvä. Good morning, the president, honorable members. Huomenta puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Viimeisen kahden vuoden aikana Syyriassa on ollut konflikti ja siellä on tapahtunut paljon traagisia tapahtumia. Ja pakolaisia